keskittyä toisena ajankohtana. Katsotaan, miten pitkälle päästään keskustelussa ja sitten kerran, mihin aikaan kvestorien valinta hoidetaan. Tervehdisin neuvoston puheenjohtaja, pääministeri Samarasia. Herra Samaras, saatte heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia siitä, että saan tänä päivänä olla Euroopan parlamentissa. Arvon parlamentin jäsenet, Haluaisin aluksi onnitella teitä siitä, että teidät valittiin uudestaan puhemieheksi. Kiitän teitä myöskin teidän johdonmukaisuudestanne ja päättäväisyydestänne, kun olette taistellut yhtenäisen Euroopan puolesta vakaumuksenne voimin. Haluaisin onnitella myöskin puheenjohtaja Barrosoa siitä, että hän on niin menestyksekkäästi tukenut Euroopan rakennushanketta ja siitä, että hän on aivan erinomaisesti toiminut Euroopan komission puheenjohtajan ominaisuudessa. Olen erityisen iloinen siitä, että nyt kun Lisbonin sopimus on hyväksytty ja uuden tyyppinen vaalimenettely on otettu käyttöön, Eurooppa-neuvosto on vahvistanut Jean-Claude Junckerin ehdokkuuden komission puheenjohtajaksi. Hän on erittäin vakaumuksellinen eurooppalainen. Hän pitää kiinni arvoista ja hänellä on hyvin paljon kokemusta. On erittäin liikuttavaa suorastaan olla täällä tänään tässä paikassa, jonka niin kovin hyvin tunnen. Tunnen olevani täällä niin kuin kotonani. Olen itse Euroopan parlamentin jäsen ja istun juuri sillä paikalla, jossa te tänä päivänä istutte kymmenen vuotta sitten nimittäin. Minä taistelin sen saman ihanteen puolesta kuin tekin. Euroopan kansojen yhteistulevaisuudesta oli kyse. Monet asioista, jotka joidenkin ihmisten mielestä ovat tänä päivänä itsestäänselvyyksiä, olivat asioita, joita ei voinut edes kuvitella silloin. Eurooppa-hanke, eläjä voi hyvin. Siinä on puutteita ja heikkouksia ja aukkoja. Ja hanke on toteutunut eri tavalla eri puolilla Eurooppaa, mutta siitä huolimatta eteenpäin mennään, joskus jopa suurin harppauksin. Tämä voi ymmärtää vain ja ainoastaan, ne tarkastelee sitä, mitä tapahtuu tietyltä etäisyydeltä käsin. Joskus on otettu suurikin harppauksia, kun tarkastan tilannetta vuosikymmenestä toiseen, mutta yhden sukupolven aikana on tapahtunut asioita, joihin harva uskoi ja joita harva pystyi ennustamaan muutamia vuosikymmeniä sitten. Euroopan integraation vauhti on ollut ennennäkemätöntä. Olen siis erittäin liikuttunut ja haluan toivottaa teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä nyt alkavalla uudella urallanne. Tänä päivänä olen täällä kertomassa teille meidän puheenjohtajakautemme tuloksista, Kreikan puheenjohtajakauden tuloksista siis. Puolivuotiskaudellamme prioriteettimme olivat seuraavat. Ensinnäkin halusimme puuttua euron valuvirheisiin, jotka olivat osoittautuneet tai tulet esiin kriisin yhteydessä. Lähinnä oli kyse EMUn syventämisestä yhteisen kriisin ratkaisumekanismin direktiivin, SRM-direktiivin myötä ja samoin kun perustettiin tai saatiin hallitusvälinen sopimus yhteisestä kriisiratkaisurahastosta, Tämä oli merkittävä askel kohti pankkiunionin täytäntöön panemista tai loppuun saattamista. Rahaunioni on paremmin paremmassa tilassa. Se pystyy paremmin välttymään tulevilta kriiseiltä ja se pystyy valmistautumaan kriiseihin silloinkin, kun niitä tapahtuu. Se on paremmin varustautunut. Silkkaisuusta ja työllisyydestä. Omia varoja koskevan lainsäädäntöpaketin hyväksyminen tulee varmistamaan sen, että oikea-aikaisesti ja vakalta pohjalta voidaan rahoittaa EUn politiikkaa. Toiseksi lainsäädännön hyväksyminen, joka liittyy sisämarkkinoiden toimenpidepaketteihin ykköseen ja kakkoseen, on omalta osaltaan parantanut kilpailukykyä. Se helpottaa ja varmistaa taloudellisen toiminnan sekä yritysten että kansalaisten kannalta katsottuna. Haluaisin mainita tässä pari seikkaa. E-business asetus ja sähköistä kaupankäyntiä koskeva asetus on direktiivi, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä, julkisten hankintojen sähköiset laskutukset, muiden kuin rahoitukseen liittyvien tietojen julkistaminen yritysten kohdalla. Nämä ovat tärkeitä keinoja, joilla voidaan välttyä veronkierrolta. Lisäksi saatiin aikaan sopimus, joka liittyy unionin osallistumiseen kun pyritään lisäämään Euroopan investointipankin pääoman määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan enemmän likviditeettiä ja saadaan palautettua normaali lainanantotaso talouden saralla, erityisestikin silloin, kun on kyse tärkeimmästä talouden toimijasta, eli pk-yrityksistä. Tärkeitä investointiasioita on myöskin sovittu järjestys saatiin aikaan myöskin silloin, kun oli kyse teleliikenteestä ja infrastruktuureista. Parempi rahoitus, enemmän joustoa markkinoille parempi pääsy kaikille markkinoille, likviditeetin lisääminen pk-yrityksille, lisäavoimuutta kautta unionin. Kaikki nämä seikat ovat kahden asian eri puolia. Nämä tuovat lisää integraatiota ja enemmän kilpailukykyä. Toisin sanoen, meidän nyt on helpompi luoda työpaikkoja, kasvua, työllisyyttä ja vaurautta, hyvinvointia, erityisestikin aikoina, jolloin valtavat Työttömyysluvut ovat uhka erittäin hauralle sosiaaliselle kohesiolle monissa jäsenvaltioissa. Kolmanneksi rajavalvonta ja maahanmuuton hallinnointi. Nämä ovat merkittäviä haasteita ei pelkästään Euroopan eteläosissa, vaan koko EUn kannalta katsottuna. Näillä ilmiöillä on merkittäviä seuraamuksia taloudellisen kasvun ja sosiaalisen kohesion kannalta. Merkittäviä aikaansaannoksia tältä ajalta olivat ensinnäkin se, että niiden maiden luettelo, jolta vaaditaan viisumia EUn pääsemiseksi, muokattiin uuteen uskoon. Tämä mahdollistaa sen, että 23 maan kansalaiset voivat matkustaa EUn ilman visaa, viisumia. Lisäksi hyväksytty direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuutta päästä Euroopan unionin ja jäädä myöskin EU silloin, kun on kyse yritysten sisäisistä siirroista, ja lisäksi hyväksyttiin uusi Frontex-asetus. Lisäksi Tukholman jälkeinen jälkeisen ajan strategiset suuntaviivat hyväksyttiin vapauden, oikeuden, turvallisuuden aluetta varten. Tässä keskitytään lähinnä solidaarisuuden täytäntöönpanoon silloin, kun on kyse turvapaikka, maahanmuutto- ja rajavalvontakysymyksistä. Lisäksi linkitettiin maahanmuutto ja unionin ulkopolitiikka Tämä tarkoittaa sitä, että tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa more for more periaatteen mukaisesti. Lisäksi kehitettiin tehokas palautus ja viisumipolitiikka. Lisäksi kiinnitän yhä enemmän huomiota tehokkaaseen sisäisen turvallisuuden puitekehykseen. Neljänneksi horisontaaliset aiheet, joita käsiteltiin Kreikan puheenjohtajakaudella. Nämä horisontaaliset aihealueet on uudelleen määritelty ja lisäksi on laadittu EUn merialuepolitiikkaa mukaan luettuna turvallisuus, kasvu ja energiakysymyksissä. Euroopan meriturvallisuusstrategian tärkeä elementti on juuri tämä. Nyt ensimmäistä kertaa EU on kehittämässä kokonaisvaltaista rajaerät ylittävää strategiaa, joka tulee luomaan tilanteen, jossa voidaan paremmin turvata ja edistää EUn turvallisuutta ja taloudellisia intressejä se on kyse jäsenvaltioista ja EU-sta kokonaisuudessaan merialueilla, se määritellään strategiset intressit ja uhat merialueilla. eu periaatteet ja arvot, oikeusvaltion periaatteet, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, energiatehokkuus ja saantivarmuus sekä sääntöihin perustuva tapa meriturvallisuuden alalla ovat heijastaneet myöskin, on myöskin otettu EU-ssa käyttöön YK on kansainvälisen merioikeuden mukaisesti. Lisäksi instituutioiden tasolla on tarkasteltu eurooppalaisia poliittisia puolueita ja säätiöitä. Tämäkin on merkittävä askel kohti eurooppalaista edustuksellisesta demokratiaa eurooppalaisten poliittisten puolueiden kautta. Ja haluaisin onnitella parlamenttia siitä, että se hyväksyy tämän esityksen. Erityishuomio kiinnittyy myöskin laajentumiseen. Asianmukaiset EUn intressit uudistettiin ja tehtiin yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka täyttävät kriteereitä. Viikko sitten Albania sai hakija-aseman statuksen viisi kuukautta sitten. Liittymisneuvottelut otettiin Serbian kanssa. Mitä Turkkiin tulee? EU-Turkin assosiointineuvostoa koskeva puitekys on hyväksytty. Ja tässä on painottu sitä, että EU pitäisi täyttää velvoitteensa, jotka koskevat Kyprosta. Kaiken kaikkiaan Kreikka sai päätöksen 67 lainsäädäntöhanketta. edistystä aikaan vielä 15, 15 lainsäädäntöaloitteen yhteydessä. Niissä saatiin aikaan konsensus komission ja neuvoston kesken. Tämä saatiin neljässä kuukaudessa aikaan. Meillä ei ollut tavanomaista kuutta kuukautta, koska eurooppa vaalita olivat tällä kaudella. Budjetti oli erittäin pieni, vain 40 prosenttia tavanomaisesta puheenjohtajakauden budjetista. Nyt olemme erityisen iloisia siitä, että seuraava puheenjohtajamaa Italia ottaa nyt ohjat käsinsä ja vie eteenpäin näitä samoja poliitikoita ja aloitteita. Olemme erittäin toiveikkaita ja optimistisia sen, sen suhteen, että kaikki odotuksemme toteutuvat niin, että vuosi 2014 tulee kaikkien mielissä olemaan erittäin menestyksikänsä välimerellinen vuosi, josta kaikki Euroopan kansat voivat, voivat olla ylpeitä. Hyvät ystävät, viimeisten kolmen vuoden ajan minun maani on ollut suurten haasteiden edessä. Eurooppa niin ikään. Jotkut ennustivat niin sanottua Grexittiä, sitä, että Kreikka lähtisi pois euroalueelta. Jotkut ennustivat jopa, että euro itse olisi nyt jo kuollut ja kuopattu. Me osoitimme, että he olivat väärässä. Eurooppa toimii. Unelilla on ongelmia, mutta sillä on myöskin kykyä toimia ja ratkaista ongelmat ja edetä eteenpäin. Me osoitimme, että Euroopan kanssa voivat tehdä yhteistyötä ja rakentaa yhteistä tulevaisuuttaan silloin, kun asiat menevät hyvin. Ja erityisesti silloin, kun asiat ovat huonosti ja vaikeina kriisin hetkinä, osoitimme, että ihmiset kautta Euroopan pystyvät muuttamaan maitaan ja tekemään niistä kykenevämpiä ja kilpailukykyisempiä. Osoitimme, että kilpailukykyisempi talous ja vakaammat demokratiat luovat vahvemman, vakaamman tilanne, tilanteen. Eurovaaleissa Kansalaiset eivät äänestäneet Eurooppaa vastaan, pikemmin haluaisivat paremman Euroopan. Hyvin, pitkään, hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Nyt olemme pikkuhiljaa aloittaneet tämän työn. Nyt täytyy EU tuoda lähemmäksi eurooppalaisten ihmisten sydämiä, jotta voimme osoittaa, että unille pelkästään joukko byrokraattisia menettelyitä, ja kukaan ei pysty seuraamaan. Kyse on lähinnä yhteisistä pyrkimyksistä ja ihanteista, jotka ovat kaikille yhteisiä, jotka kaikki voivat ymmärtää. Sata vuotta sitten Hirvittävä sota alkoi Euroopassa. Se ei ollut ainoa sota. Sotia tuli muitakin. Se oli kammottava sota, mutta ei kaikkein pahin edes. Kansakuntamme kärsivät yhä uudelleen ja uudelleen, yksi tragedia toisensa jälkeen, vuosikymmenten aikana. Nyt Eurooppa on yhtenäisempi kuin koskaan, demokraattisempi kuin koskaan, vauraampi ja vakaampi kuin koskaan, vuosisatoihin. Siitä huolimatta kansalaisten täytyy saada innoitusta unionista ja sen tulevaisuuden hankkeista. Kansalaisten täytyy katsoa, että unioni on lähellä heidän sydäntään. Uskon, että tämä on teidän ensimmäinen ja tärkein prioriteettinne täällä Euroopan parlamentissa. Teidän täytyy luoda unioni lähemmäksi ihmisten sydämiä, koska te, Euroopan parlamentin jäsenet, te olette todellakin nimenomaan Euroopan unionin ytimessä, sen sydämessä. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia, herra pääministeri. Nyt komission nimessä puheenjohtaja Barroso saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, pääministeri Samaras, arvon jäsenet. Kreikan puheenjohtajakauden päättyminen tapahtuu, kun uusi parlamentti on valittu, joten tämä on erityinen tilanne. Viime kuukausina on myös päästy vaiheeseen, jossa lähdetään kohti nousua syvimmästä kriisistä, jonka Eurooppa on kokenut Euroopan yhteisöjen luomisen jälkeen, 50-luvun jälkeen. Nyt me olemme elpymässä, mutta tie on vielä pitkä. Mielestäni oli tärkeää, että juuri tällä hetkellä Kreikan kaltainen maa – johon kriisi on vaikuttanut kaikkein voimakkaammin, pystyi osoittamaan sitoutumista, eurooppalaista sitoutumista. Kreikka vastasi haasteisiin kotona, mutta tuki myös eurooppalaisen agendamme kehittämistä. Henkilökohtaisesti haluaisin siis kiittää pääministeri Samarasia siitä, että hän ja hänen osaava sitoutunut tiiminsä – ovat hoitaneet niin hyvin tehtäviään vastuullisesti neuvostossa näinä vaikeina aikoina. Hän on ollut loistava kapteeni ja siksi Kreikan kaudella on tehty monien asioiden osalta todella tiukasti töitä, että päästiin eteenpäin ja saatiin hyvin tärkeitä päätöksiä tehtyä hedelmällisesti hyvin tiukoissa aikapaineissa Euroopan parlamentin vaalien takia. Pääministeri Samaras jo viittasi monen aiheeseen, niin haluat toistaa kaikkea. Haluaisin kiinnittää huomion suuriin aikaansaannoksiin, jotka liittyvät taloustilanteeseen. Talouden luottamus tuntuu nyt lisääntyvän Euroopassa. Kasvun ennustetaan olevan Euroopan unionissa 1,6 prosenttia tänä vuonna ja nousevan kahteen prosenttiin vuonna 2015. Investoinnit lisääntyvät nyt yhteinen velkamme on nyt alle kolmen prosentin ensimmäistä kertaa kriisin jälkeen. Kuusi jäsenvaltiota on nyt siirtynyt pois liiallisen alijäämän järjestelmästä. Nyt päästään siis 11 maahan, alle puolet 24 valtiosta, jotka olivat tässä tilanteessa vielä vuonna 2011. Minä pitäisin tätä kyllä edistyksenä ja tämä osoittaa, että meidän työmme kantaa hedelmää. Viime kuukausien aikana, kun Irlanti menestyksekkäästi pääsi pois ohjelman alta ja Espanjassa toteutettiin ohjelmaa pankkien osalta ja sitten Portugali myös pääsi tästä ohjelmamaan asemasta eroon. Kreikan ja Kyproksen tilanne on näin vakautunut ja nyt nähdään todella parantumisen merkkejä. Siellä on nyt oikaistu tärkeitä epätasapainoja. Tiedämme kaikki, että tämä on ollut hyvin tiukka prosessi. Sanoisin, että pääministeri Samaras ja hänen hallituksensa tietävät tämän paremmin kuin kukaan muu, mutta näiden vaikeiden ja välttämättömien uudistusten jälkeen Kreikka on nyt nähnyt vajeensa pienentyvän nyt näyttää siltä, että kasvu lisääntyy ja nyt on oikaistu epätasapaino ulkoisissa suhteissa. Riippumatta siitä, että monet puhuivat tuomiopäivästä, niin Kreikka on edelleen tärkeä osa euroaluetta. Muistuttaisin siitä, että siitä ei ole kauaa, kun henkilökohtaisesti joudun keskustelemaan näistä aiheista, en ainoastaan monien kanssa Euroopan unionissa, ja, mutta Euroopan ulkopuolella myös. Ja silloin ennustettiin sitä, että Kreikka lähtee euroalueesta. Jotkut esittivät jopa, että koko Euroopan unioni hajoaisi. Ehkä nämä ihmiset voisivat nyt harkita. Ehkä, olisi, ehkä olivat väärässä. Kaikki ymmärtävät, että elpyminen on hataraa edelleen, maltillista kasvua vain nähdään. Ja työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on meille suurin haaste. Emme voi menettää yhtä sukupolvea, emme voi hyväksyä kasvua ilman työpaikkaa. Siksi meidän täytyy tehdä yhä tiukemmin työtä. Niiden aiheiden osalta, jotka ovat neuvoston ja parlamentin pöydällä. Itse asiassa nyt on mahdollista saada enemmän edistystä tuohon suuntaan, koska tärkeitä aikaansaannoksia nähtiin viimeksi kuluneiden kuukausien aikana. Jotkut näistä olisivat olleet ihan uskomattomia asioita pari vuotta sitten, jos olisi kysytty analyytikoilta Euroopassa ja Euroopan unionin ulkopuolella. Olisiko mahdollista ajatella pari-kolme vuotta sitten, siis että saataisiin pankkiunioni, että saataisiin Euroopan unionin keskuspankkia päättämään jotain kansallisista pankeista, niin sanottaisiin, että on ihan epärealistista. Vuonna 2012 Euroopan komissio ehdotti pankkiunionia ja käytti pankkiunionin sanaa. Ja silloin monet ihmiset sanovat, että tuo ei ole realistista, ei edes hyväksytty tällaisen sanan käyttöä. No, ok, ehkä jotain rahoitusvakaudesta, mutta älkää nyt puhuko pankkiunionista, ja nyt meillä tämä pankkiunioni on. Meillä on nyt sovittu yhteisestä valvontamekanismista, yhteisestä kriisiratkaisurahastosta, ja Nämä osoittavat selkeää sitoutumista. Tämä oli selkeä viesti markkinoille ja myös selkeä viesti kansalaisillemme siitä, että talous- ja rahaliitto on tullut jäädäkseen. Ja se viedään ihan loppuun asti. Rahoitusmarkkinoiden osalta tehtiin tärkeää säätelyä ja näin palautettiin luottamusta rahoitusmarkkinoihin ja näin saatiin myös lainananto toimimaan talouksissamme, koska ilman vakautta suoraan sanottuna on mahdotonta – saada mitään kasvun näkymiä. Jos näitä vakauttavia toimia ei olisi tehty, ei voitaisi nyt ajatella, kuten ajatellaan, miten tuettaisiin kasvua Euroopan tasolla. Toinen tärkeä seikka. Euroopan ohjausjakso neljättä kertaa jo. Nyt on päästy kunnolla vauhtiin, on päästy talouden koordinoinnissa eteenpäin. Tämäkin on ennalta ehto, kun ajatellaan, miten riippuvaisia taloutemme ovat toisistaan maakohtaiset suositukset, jotka esitettiin viime viikolla. Ja on sanottava, että tämä oli yksimielinen päätös, sanon tämän, koska joskus esitetään sellaisia kantoja, että ne, jotka päättävät Euroopan neuvostossa tai neuvoston tasolla, unohtivat sen, mitä ovat sopineet. Ja he sanovat, että muut sopivat. Toistan siis nyt, että maakohtaiset suositukset – hyväksyttiin yksimielisesti, joten nämä päätökset sitovat kaikkia hallituksia pohjoinen, etelä, vasemmisto, oikeisto huomioon ottaen. Tämä harjoitus siis etenee nyt oikein mukavasti. Me olemme nyt siinä, että kriisimoodista siirretään jäsenvaltiot katsomaan enemmän tulevaisuuteen, katsomaan uudistuksia. Tämä ohjausjakso olisi ollut myös uskomaton muutama vuosi sitten, jos olisi kysytty Voiko komissio joskus katsoa kansallisia budjetteja ennen kuin ne on hyväksytty, niin ihmisethän olisivat sanoneet, että tuo on aivan mahdotonta. Nyt tämä on mahdotonta, mutta myös velvoite. Juuri siitä syystä, että kriisi osoitti, miten riippuvaisia olemme toisistamme. Eurooppalainen ohjausjakso on näin tärkeä. Siitä on tullut nyt ihan keskeinen asia eurooppalaisen taloushallinnon kalenterissa. Me käymme keskustelua talouspolitiikasta siitä, mitä tapahtuu yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita, kaikkia siitä, että yhteistyötä on tehty tiukan aikataulun mukaan maakohtaisista suosituksista. Tämä työ on saatu hyvin päätökseen. Tämän sanottuani ja haluaisin tätäkin painottaa, on aivan väärin ajatella, niin kuin populistisesti on esitetty jostain, että tässä nyt Bryssel tai Euroopan komissio pääsee määräilemään. Ei tämä nyt niin toimi ylipäätään. Euroopan komission roolilla on, rooli on aloitteen tekijän rooli. Me pistämme tämän prosessin liikkeelle. Me olemme myös objektiivinen erotuomari. Me katsomme, onko suosituksia täytäntöönpantu kansallisella tasolla, mutta päätökset, toistan tämän vielä, päätökset tekevät kaikki valtiovarainministerit ensin ja sitten pääministerit maistamme, joten pyydän todella, nyt pitäisi välttää näitä keskusteluita, joissa syytellään aina Brysseliä niistä päätöksistä, joita hallitukset itse tekevät. Toivon, että hallituksilla on rohkeutta seistä niiden päätösten takana, jotka yhdessä on tehty. Ja nyt meidän täytyy keskittyä täytäntöönpanoon. Tässä pitää nyt olla tarkkana, koska paljon uudistuksia tarvitaan. Meidän on tehtävä enemmän, erityisesti työllisyyden osalta nuorisotakuu, köyhyyden, syrjäytymisen vastainen taustelu, verotuskysymykset. Ennen kaikkea meidän pitää ajaa kilpailukykyämme. Tässä muutamia tärkeimpiä kehityskulkuja viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana. Eurooppalainen ohjausjakso kokonaisuudessaan ja pankkiunionin saattaminen loppuun. Mutta monilla muilla saroilla pitää vauhdittaa työtämme ja uskoisin, että Italian puheenjohtajakaudella on tässä paljon tehtävää. Niin, että keskitetymmin toimitaan, kun pyritään taistelemaan nuorisotyöttömyyttä vastaan – on pohdittava myös, mitä voimme tehdä, jotta paremmin voisimme käyttää meidän budjettimme tuleville vuosille. Joskus puhutaan uudesta Marshall-suunnitelmasta. Tämä on paljon suurempi kuin Marshall-suunnitelma. Meillä on budjetti seuraavalle seitsemälle vuodelle. Jos sitä kunnolla hallinnoidaan, se voi auttaa meitä valtavasti. Ajatellen investointeja, joihin joissa maissa ei ole marginaaleja kun ajatellaan, minkälaisella tolalla nämä maat ovat. Kyse on myös tehokkuudesta. Ja siksi olen todella iloinen Euroopan neuvoston päätöksen Griffith-alalla, eli eurooppalaisen hallinnon ja päätösten alalla. Refit-ohjelman kautta on pyritty poistamaan sellaista lainsäädäntöä, josta ei ole mitään hyötyä – me olemme vetäneet pois 53 ehdotusta lisää, joten vuoden 2006 jälkeen olemme vetäneet 293 ehdotusta pois. Näitä lukuja ei nyt julkisesti yleensä nähdä. Perinteisesti puhutaan Brysselin byrokratiasta. Minä haluan sanoa, että jos kaikki hallitukset ponnistelisivat yhtä paljon kuin mitä me ponnistelemme Euroopan tasolla liiallisen hallinnon purkamiseksi, voisimme tehdä paljon parempaa työtä meidän kansalaistemme eteen ja pk eteen. On muistettava, että 80 prosenttia EUn budjetista on kansallisvaltioiden hallinnossa. Ja hallinnollinen taakka liittyy lainsäädäntöön, joka tulee kansallisesta lainsäädännöstä – tässä varmasti jäsenvaltiot voisivat auttaa, jotta saadaan aikaan paremminkin ilmapiiri, joka tukee kasvua. Tämä on yhteinen vastuumme komission, tämän parlamentin, mutta myös neuvoston. Olemme myös keskustelleet muista tärkeistä aloitteista tämän kauden aikana. En toista sitä, mitä sanottiin jo tärkeästä oikeuden, vapauden, turvallisuuden kysymyksestä, siirtolaisuudesta siis – mutta laajentumisesta vielä lopuksi pari sanaa, koska tällä kaudella muistettiin sitä, miten suuri laajentuminen tapahtui vuonna 2014. Ei saa nyt unohtaa, että vuonna 2004, jolloin ensimmäinen komissio aloitti työnsä, olimme 15 jäsenvaltion voimin täällä. Me olemme lähes kaksinkertaistaneet nyt jäsenvaltioiden määrän. Se on yksi suurimmista saavutuksista ikinä kun ajatellaan Euroopan historiaa, että meillä on uudelleen yhdistynyt manner. Siksi vuotta 2014 pitäisi muistella myös. On muisteltava rautaesiripun kaatumista. Myös d on muistettava ja meillä on muistopäivä Euroopan unionin yhdentymisestä ja ensimmäisen maailmansodan alkamisesta. Euroopan unioni katsoo avoimesti tulevaisuuteen. Nyt rikkaat, vähemmän rikkaat, suuret ja pienet, kaikki uudet, pohjoinen, etelä, länsi, itä. Näin olemme vahvempia poliittisesti, taloudellisesti. Latvia saa puheenjohtajuuden vuoden 2015 vuoden aluksi ja se liittyy menestyksekkäästi vuoden alussa euroon. Liettuasta tulee 19 euroalueen jäsen vuoden 2015 aluksi. Maa, jonka vauraus on lisääntynyt 35 prosentista EUn keskiarvoa vuonna 1995 78 prosenttiin nyt, joten hyvät parlamentin jäsenet, miten ihmiset voivat vielä suhtautua kielteisesti laajentumiseen, Euroopan yhdentymiseen uudestaan? Miten ei voida nähdä, miten valtavasti konvergenssia tämän koneen kautta saadaan aikaiseksi. Miten hyvin Euroopan unioni tässä on toiminut uusien jäsenvaltioiden eteen, mutta myöskin luoden vakautta? Jos tämä laajentuminen ei olisi onnistunut, olisimme luoneet uusia ukrainanlaisia tapahtumia. Meidän pitäisi katsoa Länsi-Balkania. Olisi aivan väärin, että Eurooppa sanoisi, että nyt pistetään rajat kiinni, kun meillä on jotain ongelmia. Meillä on jotain haasteita, joihin pitää vastata. Vapaa liikkuvuus on todella pyhä oikeus. Meidän pitäisi taistella kaikkia toimia vastaan, joilla estetään vapaa liikkuvuus. Euroopan unioni ei saa sulkea rajojaan. Kävin Serbiassa ja Albaniassa vähän aikaa sitten. Olen nähnyt näiden maiden edistymisen, myös muiden – ja olisi todella vastuutonta nyt, jos emme ylläpitäisi toivoa myös näiden maiden osalta, jos ne vastaavat vaatimuksiin poliittisesti ja taloudellisesti, jotta nämä maat pääsisivät mukaan, kun ne valmiita ovat. Joten nyt päättyy tärkeä puheenjohtajakausi vaikeina aikana. Pääministeri Samaras on osoittanut, miten hyvin he voivat sitoutua viides Kreikan puheenjohtajakausi – Meillä on myös kansallisia vahvoja perinteitä, jotka näkyvät myös tämän puheenjohtajakauden aikana. Ja tähän käy kolme kreikkalaista sanaa, jotka painottavat Eurooppa-hanketta, kun kohtamme uusia haasteita. Logos, edus, toimitaan niin kuin on rationaalista ja oikein. Patos, kuunnellaan kaikkia osapuolia, ymmärretään kansalaisten tarpeita, niiden, jotka kärsivät enemmän, ja etos, pidetään kiinni arvoistamme, vapaus, oikeus ja solidaarisuus. Kiitän Kreikan puheenjohtajakaudesta ja kiitän teitä. Kiitos puheenjohtaja Barroso. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin keskustelu aloitetaan, niin totean, että olemme esityslistalla – noin 45-50 minuuttia myöhässä. Ja siksi esittäisin nyt, että kvestorien vaali ei ole kello 12.30, vaan kello 13. Olisin kiitollinen, jos tämä voitaisiin näyttää siellä näytöillä niille, jotka nyt kuuntelevat. Sanoisin vielä, että kvestoroiden vaali ei ole kuten suunniteltu kello 12.30, vaan kello 13. Jos päätämme keskustelun aikaisemmin, niin äänestetään myös aikaisemmin, mutta nyt suunnittelisin, että äänestys voisi olla kello 13. Nyt siirrymme keskusteluun ensin EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Kefalogiannis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puhemies. Sen jälkeen kun Eurooppa ensin perustettiin, yleensä aina ottaa kaksi askelta eteen, sitten yhden taakse. Mutta aina yksi askel kuitenkin päästään eteenpäin ja näin voidaan edistää kasvun, solidaarisuuden, vapauden ja demokratian Eurooppaa. Minä uskon, että tähän suuntaan erittäin vaikeissa olosuhteissa Kreikka ja EU etenivät ja pyrkivät edistämään talousta yhteistyötä, lähentymistä ja hyväksymistä kriisiratkaisumekanismiin, kriisiratkaisurahastoon, edistivät kasvua ja työpaikkojen aikaansaantia, tehtiin direktiivejä sähköisestä laskutuksesta, julkisissa hankinnoissa samoin tartuttiin veronkiertoon. Edistettiin myös maahanmuuttokysymyksiä, kun hyväksyttiin asiaan liittyviä direktiivejä, esimerkiksi jotka liittyvät kolmansiin maihin. Samoin tehtiin direktiivi Frontexista se, mitä pääministerimme sanoi, se oli aivan totta, mutta neljässä kuukaudessa Kreikan Kreikka on vienyt 67 asiakirjan loppuun, niin se on saanut 15 muussa asiassa yhteisymmärryksen neuvoston kanssa, mitä tulee rahanpesuun, esimerkiksi matkailuun, Europoliin, lastensuojeluun rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja on edistetty myös politiikkoja, jotka puoltavat solidaarisuutta, kun hyväksyttiin solidarisuusrahasto direktiivi koskien luonnonkatastrofeja. Samoin tehtiin paketti laajenemisesta Albaniaan, Serbiaan ja Montenegroon. On edistetty avoimuutta ja edelleen muiden kuin rahoituksellisten tietojen julkaiseminen yhdistyksessä. Puhemies, Italia jatkaa nyt puheenjohtajan tehtävässä. Me toivotamme puheenjohtajavaltiolle valtio Italialle kaikkea hyvää ja haluamme onnitella Kreikkaa puheenjohtajavaltiona. Se todellakin edisti Euroopan asioita, koska Euroopan ratkaisu liittyy demokraattisiin kysymyksiin eikä euroskeptisyyteen ja populismiin. Kiitoksia. Janis. Kiitos paljon seuraavaksi puheenvuoronsa saa nimissä edustaja Kali. Kiitoksia puhemies, pääministeri. Meidän hallituksemme on tehnyt työtä hallituksen rinnalla ja puheenjohtajakaudella olemme tukeneet erityisesti nuoria, työllisyyttä, edistäneet kasvua ja vienyt eteenpäin myöskin pankkiunioni, niin kuin Barossakin totesi. Tämä tukee myöskin muita jäsenvaltioita. Otimme Euroopan vaaleista onkeemme. Ihmiset pyysivät meiltä enemmän Eurooppaa ja laimpia poliittisia koalitioita, huolimatta siitä, että Eurooppa-neuvosto oli tehnyt joitakin strategisia virheitä ja vääriä valintoja, kun se oli ottanut käyttöön tiukkoja säästötoimia. Tämä antoi vain uutta vettä myllyyn euroskeptisille ja äärioikeistolaisille Uskon, että meidän täytyy nyt saada aikaan uusi sopimus niin, että voimme puhua solidarisuuden Euroopan riemuvoitosta. Kreikka on saanut aikaan menestystä tekemällä erittäin suuria uhrauksia. Hienot Kreikan ihmiset ovat tehneet näitä valtaisia uhrauksia. Tämä täytyy muistaa. Meidän täytyy tukea ja suojella Euroopan kaikkein vähäosaisimpia, haavoittavaisimpia ihmisiä. Italia nyt ottaa ohjat käsinsä Kreikan puheenjohtajakauden jälkeen. Toivottavasti Italia jatkaa niitä samoja pyrkimyksiä, joita Kreikka teki, ja pyrkii löytämään joustavamman ja paremman tien kohti sopimusten täytäntöönpanoa. Ja toivottavasti pystyy oikaisemaan joitakin asioita, jotka ovat menneet pieleen. Asiat eivät ole menneet niin juhoista kuin olisi pitänyt ja kaikki ei ole tapahtunut, mitä olisimme toivoneet tapahtuvan. Kiitos ECR-ryhmän nimissä edustaja Marias. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, kollegat. ECRn varapuheenjohtajana haluaisimme korostaa, että Kreikan puheenjohtajakausi lähes epäonnistui. Eihän se saanut aikaan minkäänlaisia onnistumistarinoita, eikä se ainakaan ole mikään onnistumistarina, mitä tulee politiikkoihin, joita omassa maassani Kreikassa on harjoitettu. Tämä perustuu muistioon, joka on saanut maan todella polvilleen puhemies toukokuusta 2010 tähän päivään saakka. Kreikassa on te- 210 miljardia euroa lainaa. Tämä on valtava määrä rahaa, yli 120 prosenttia BKTstä. Kuvitelkaa tätä määrää rahaa. Näinhän varmasti talous oltaisiin voitu saada raiteille, mutta mikä on todellisuutta? Puolitoista miljoonaa ihmistä on työttöminä, tuhansia ihmisyrityksiä on tehnyt konkurssiin, itsemurhien määrä on ollut valtava, palkkoja on laskettu, ihmiset ovat joutuneet köyhyysrajan alapuolelle 120 prosenttia BKTstä, toisin sanoen on velkaa viisikymmentä miljoonaa euroa jolla säästettäisiin Kreikan oligarkit, jotka ovat pankeissa touhunneet. Kreikasta on tullut sosiaalinen hautausmaa, koska pääministeri Samaras toimi Troikan toiveiden mukaisesti. Hän menetti mahdollisuuden ottaa esille kaikkia näitä tärkeitä kysymyksiä, joista vuosikymmentä olemme keskustelleet Kreikassa olemme voineet nähdä, että nämä asiat todella ovat ratkaisevan tärkeitä, mitä tulee talousen tilanteeseen maassa. Niin te olette menettäneet nyt mahdollisuuden, tilaisuuden kun puhutte täällä Euroopan parlamentissa. Me vastustimme Troikaa, mutta te puolustitte. Te, te ette pystyneet, pystyneet lopettamaan säästöpolitiikkaa. Te tuitte sitä klassista markkinapolitiikkaa. Te menetitte tilaisuuden saada komissio palvelemaan velkoja. Te ette onnistuneet myöskään herra Draagin kanssa neuvotellessanne. Te ette pystyneet tukemaan Kreikan väestöä. Se on maksanut 120 prosenttisista obligaatioista, jotka takaisin. Joten on epäonnistuttu näissä kysymyksissä. Samoin puheenjohtajakausi ei ollut mikään onnistus, onnistuminen. Nyt GUE NGL-ryhmän nimissä edustaja Sakorafa. Kiitoksia paljon puhemies. Arvon kollegat, ikävä kyllä Lissabonin sopimus nyt on vesittynyt, tai se on vesittänyt puheenjohtajamaan roolia, koska puheenjohtajamaa joutuu pistämään täytäntöön päätöksiä, jotka ovat teknokraattien tekemiä ihmisten, jotka toimivat hallitusten eri elimissä. Puheenjohtajamaan onnistuminen tai epäonnistuminen, mistä se riippuu? Täällä puhuttiin jo erinomaisista tuloksista, joita oli saatu aikaan ja että talous oli hyvin ollut hoidossa ja niin poispäin. Kun me otimme puheenjohtajakauden haltuumme, meitä pidettiin kaikkein heikoimpana lenkkinä. Kreikan puheenjohtaja maa on joutunut noudattamaan säästöpolitiikkaa ilman, että se on tehnyt mitä niiden asioiden puolesta, jotka olisi pitänyt hoitaa. Humanitaarinen kriisi on suorastaan myllänyt minun maassani ja muuallakin Euroopassa. Tämä on uhka koko Euroopalle, koska me olemme tässä ikään kuin koekanineina. Kreikan suhteen kokeillaan kaikkea muuta, mitä saadaan kokeilla myöhemmin muuallakin. Esimerkiksi velan, velkojen periminen, työpaikkojen menetykset, valtion menoja on leikattu terveydenhoitoanalta monopoliit, monopoliin puututtu. Ja lisäksi kyseessä on valtaisa velka, joka jää täysin Kreikan kansalaisten harteille. Ja kun on kyse esimerkiksi pankkiunionista ja finanssipoliittisesta konsolidoinnista ja kaikista muista seikoista, joiden suhteen on tehty päätöksiä. Kaikki näiden suhteen Kreikka on joutunut olemaan vaikeassa tilanteessa. Lisäksi on havaittu, että päätökset, joita eurooppalaiset instituutiot ovat tehneet ja myös Euroopan parlamentti on tehnyt, herättävät melkoisen suuren demokratiaan liittyvän kysymyksen. Katsotaanpa esimerkiksi Syyrian kriisiä ja Ukrainan kriisiä. Taloudelliset intressit ovat täysin olleet määräävässä asemassa, kun poliittisia päätöksiä on tehty hallitusten tasolla näistä kysymyksistä, joten uskon, että tämä puheenjohtajakausi on suorastaan ollut katastrofi kreikkalaisten kannalta. Se on ollut uhka Euroopan muillekin kansoille ja se vaarantaa myös Euroopan unionin tulevaisuuden suoraan sanottuna. Meidän täytyy taistella sen puolesta, että Italia puheenjohtajakaudellaan ei saa aikaan samanlaisia tuloksia kuin Kreikka puheenjohtajakaudellaan. Kiitos vihreiden ryhmän nimissä. Edustaja Giegold. Hyvät kollegat, herra Samaras, puhemies, ensin on sanottava, että kun en ole kreikkalainen, niin tuntuu vähän oudolta osallistua tähän keskusteluun kreikkalaisten joukossa, mutta haluan lyhyesti sanoa muutaman seikan, jotka liittyvät Kreikan puheenjohtajakauteen viimeksi kuluneeseen puolen vuotoon. Kiitos ensinnäkin siitä, että saatiin hyvin tärkeitä asioita hoidettua loppuun ajatellen rahoitusmarkkinoiden vakautta. Tietenkin pankkiunionin aikaansaaminen ensinnäkin, se on suurin vakauttava askel rahoitusjärjestelmän vakauden osalta Euroopassa ja näin todella saatiin suuri edistysaskel Euroopassa. Nyt olen hyvin huolissani, kun EUn komissio työstää tätä yksityiskohtia, niin pelastusrahastosta – Pienet pankit maksavat suhteettomasti ja syötyspankkeja jätetään vähän syrjään. Kreikka puheenjohtajamaana halusi syventää euroaluetta monien toimien kautta pankkiunionin lisäksi suurista suunnitelmista, joista on keskusteltu. Jos ajatellaan niitä asiakirjaehdotuksia, joita tehtiin, niistä ei ole paljon nähty. Nyt on syntynyt politiikka, jossa on lähinnä keskitytty säästöihin. Ja jos ajatellaan verokilpailua, joka on ollut aggressiivista, niin sen osalta ei ole tapahtunut mitään. Liian vähän investointia, liikaa työttömyyttä, eikä oikealla tapaa rahoiteta julkishallintoa. Ja nyt keskustellaan siksi uudestaan velasta verokilpailu, veron kierto. Tässä neuvosto ei ole onnistunut saman paljon aikaiseksi. Toivon, että seuraavalla puheenjohtajakaudella asiat syyvät toisin. Kiitos. Kiitos. Sitoutumattomien nimissä edustaja Epi Tideos. Puhemies, hyvät naiset herrat, puheenjohtaja Barroso, Barroso etukäteen jo tunnusti, että Euroop EU on nyt demokraattisempi vahvemmalla pohjalla. Me tiedämme, että munnaisuuden Kreikassa luotiin termi demokratia. Ehkä kaikki tiedättekin, että tämä hetki, nyky, nykypäivän Kreikka, ihmiset kärsivät roikan toiminnan seurauksista, sen muistion seurauksista ihmiset nälkää jopa, ovat työttömiä, kärsivät köyhyydestä, enemmän oligarkkeja on löytänyt tiensä hallitukseen. Herra Samaras ja herra Veniselos myös. He todellakin ovat polkeneet perusdemokratian periaatteita ja oikeutta myös. Ja tämän mielestäni tämä on vaikuttanut joihinkin perustavanlaatuisiin periaatteisiin perustuslaissamme. Toisin sanoen kolmas poliittinen voima Kristian Kii on työnnetty syrjään ja jopa on vangittu heidän johtajien ja kuusi muuta parlamentin jäsentä. Ja ne, jotka eivät joutuneet vankilaan, eivät voi saa lupaa osallistua puolueen tapahtumiin. Tällaista ei voida hyväksyä, koska tässä rikotaan demokratian ja oikeuden periaatteita vastaan. Minun mielestäni eh, siis kun katsotaan, mitä on tapahtunut Kreikan puheenjohtajakaudella herra Samarrasin, olisi pitänyt puhua myös epädemokraattisesta toiminnasta hänen puolueessaan. Ja meidän pitäisi puhua suoraan siitä, mitä Kreikassa on tapahtunut. Meidän pitää lopettaa tällainen laiton poliittinen vaino myös. Kiitos. Puheaikani oli kulunut jo loppuun nyt EPP-ryhmän nimissä. Edustaja, toivon, että sanon tämän oikein. Edustaja Suikka. E- Kiitoksia, parjana puhemies. Olen havainnut, että Lähinnä kreikkalaiset kollegamme ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ikävät tässä nyt sisäpoliittista keskustelua kreikkalaisista ongelmista. Minä puolestani olisin kiittää herra Samarasia ja Kreikkaa puheenjohtajamaana kaikista ponnisteluista, joita Kreikka puheenjohtajakaudellaan teki, huolimatta siitä, että Kreikassa oli kaikenlaisia sisäisiä ongelmia tuona samana aikana. Joten kiitos teille, herra Samaras. Haluaisin pyytää puheenvuoroa myöskin silloin, kun te piditte puheenvuoronne puheenjohtajakautenne aluksi. Nyt haluaisin jälleen kerran todeta, että olen erittäin iloinen siitä, että painostitte, painotitte silloinkin meri, merikulkupolitiikkaa. Te puhutte myöskin Andrian meren unionin silloin, kun te tai ette maininnut meren unionia silloin, kun puhuitte puheenjohtajakaudettenne saavutuksista. Minun mielestäni tämä oli aivan hieno saavutus ja uskoakseni tulemme jatkamaan tätä työtä tuon unionin puolesta. Mitä muihin mainitsemiin tuloksiin tulee, haluaisin todeta, että nähdäkseen se, mitä tehtiin esimerkiksi pankkiunionin suhteen ja yhteisen pankkien kriisinratkaisumekanismin hyväksi, oli erittäin merkittäviä saavutuksia. Nuorisotyöttömyys ja valtaisa työttömyys muutenkin edelleenkin ovat todella suuri ongelma. Barroso totesi, että tähän täytyy panostaa jatkossakin. Euroopalla on nyt käytössään koko joukko välineitä, joita aiemmin ei ollut tämän taist- tämän kaltaisessa taistelussa. Nyt Italian kaudella nämä välin täytyy kunnon pistää täytäntöön. Kiitos asiateryhmän nimissä. Edustaja Kirkos. Kiitos puhemies. Pääministeri, menestyksekäs puheenjohtajakausi vai hallinnollinen sellainen? Puheenjohtajakaudella – tietenkin on työstetty niitä aiheita, joista puhuttiin. Ja monilta osin päästiin päätökseen kriisiratkaisun ja ratkaisurahaston osalta ja myös meripolitiikan. Ja on puhuttu oikeuksista merillä, mutta on ollut muitakin aloitteita niillä aloilla, joita Kreikka puheenjohtajavaltiona esitti prioriteettina. Nuorisotyöttömyys esimerkiksi ja siirtolaiskysymys periaatteessa olisi tarvittu paljon enemmän uudistuksia. Herra pääministeri, ehdottaisin, että teette läheistä yhteistyötä Italian puheenjohtajakauden kanssa, jotta päästään ratkomaan ongelmia tällä saralla. Meillä ei ole konkreettisia ehdotuksia monilla alueilla. Kuitenkin Kreikka puheenjohtajakaudellaan pääsi e- eteenpäin. Monikansalliset yritykset esimerkiksi saivat oikeuksia ja miksi Ukrainan kysymyksen osalta yritettiin esittää jotain toimia, mutta kun ajatellaan maata, jota pidettiin syntipukkina, niin oli hyvin vaikea ajaa demokraattista kehitystä. Tässä ei nähtynyt mitään hyviä aloitteita. Työhön pyrittiin kyllä hienosti, mutta ei päästy ihan kaikkiin tavoitteisiin. Näin ehkä byrokratia on jatkunut. Kiitos paljon edustaja Kirkkos. Seuraavana minuutiksi puheenvuoron saa kollega Papadakis. Mikro. Mik Mikro. Εκπλήρωσε την αντιλαϊκή αποστολή που είχε αναλάβει. Puhemies. Epäsuositut tehtävät, joihin puheenjohtajakausi joutui, onnistuivat kuitenkin. Me olemme nähneet uusia iskuja työntekijän oikeuksia vastaan Kreikassa ja muualla Euroopassa. Pääoma on jyllännyt pankkiunionin kysymyksissä ja tämä kaikki on pakotettu, ihmiset on pakotettu hyväksymään tämä kaikki. On puhuttu myös ensimmäisestä strategiasta Euroopassa ja ensimmäisessä vaiheessa EU ja NATO niiden pitäisi mennä Ukrainaan. Ja sitten puhuttiin koko Euroopan strategiasta, mitä tulee sotilaisen välintuloon EU-ssa Keski-Afrikan tasavallassa. Tässä edistettiin strategiaa, joka liittyi meriturvallisuuteen samoin. on hyökätty uskoakseni ihmisten oikeuksia vastaan jälleen. Kreikan kommunistinen puolue ponnistelee näitä toimia vastaan ja näitä hyökkäyksiä vastaan. Kiitos kollega Papadakis. Nyt puolitoista minuuttia. Kollega Kefalogiannis. Kiitoksia puhemies. Minulla on nyt kolme kommenttia. Haluaisin muistuttaa kollegoita, varsinkin kreikkalaisia kollegoita, siitä, että olemme nyt Strasburgissa, emme Atenassa. Voisimme koko päivän ajan puhua Kreikan sisäpolitiikasta. Ihan helposti. Toinen kommenttini. On äh, aivan oikein sanoa, että ensimmäinen iskulauseemme kansanpuolueessa paljon yhteydessä oli se, että kansanpuolueessa taistella populismia vastaan. Tätä vastaan meidän täytyy taistella myöskin Euroopan parlamentissa niitä ajatuksia vastaan, jotka ovat vastaan eurooppalaista integraatiota. Kolmas kommenttini ratkaisu Euroopan ongelmiin on enemmän Eurooppaa, parempaa Eurooppaa. Euroopan unionin laajentumista ja instituutioiden syventämistä tarvitaan. Sitten kriisistä vielä, puhemies. Eurooppa on käynyt läpi kriisin dramaattisissa olotusteissa, koska Eurooppa oli hampaaton tiikeri, sillä ei ole riittävästi välineitä käytössään. Verrattuna Yhdysvaltoihin esimerkiksi, Yhdysvaltoihin esimerkiksi 6 prosenttia Yhdysvaltain BKTLstä hoidetaan kansallisella tasolla. Ja kriisin yhteydessä Sieltä toimittiin eri tavalla kuin Euroopassa. Meidän täytyy saada Euroopan visio voitettua jälleen vallalle. Tarvitsemme lisää Eurooppaa, syvempää Eurooppaa. Rauha, joka on vallinnut 60 vuotta, on periaatteessa sen ansiota, että Eurooppa on pitänyt yllä demokratiaa, sekä Euroopan itäisissä maissa että itäisissä maissa. Nyt täytyy viedä eurooppalaista visiota ja integraatiota eteenpäin. Ja kollegi. Seuraavana minuutiksi saa puheenvuoron kollega Liberatski. Arvoisa puhemies, kuuntelin tarkkaan pääministeri Samarasin puheenvuoroa samoin kuin puheenjohtaja Barroson. Ja he sanoivat, että Tämä sukupolvi on tehnyt suuria asioita, joita ei pidetty mahdollisena aikaisemmin. Mutta nämä ihmiset ovat viisikymppisiä tai vanhempia ja ne aikaansaannokset, joista puhuitte tänään 70 vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, mutta nuoret tänä päivänä 25-vuotiaat eivät halua kuunnella puheita näistä aikaansaannoksista, vaan haluavat ratkaisua omiin ongelmiinsa. Köyhyys, tulevaisuuden näkymien puute, työpaikkojen puute. He sanovat, että he eivät usko enää tällaisen Euroopan unionin. Meillä on nyt uusi parlamentti, pian saadaan uusi komissio. Ja meidän on saattava nyt uutta vauhtia Eurooppaan, koska muuten nämä ongelmat pysyvät täällä ja kasvavat entisestään. Paljon kiitoksia teille kollega Liberatski. Nyt menette ilman puhujalistaa. Ensin kollega Blinkovic saa puheenvuoron. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem eh, puhemies. Haluan kiittää pääministeri Samarasia hänen kattavasta selvityksestään, koska Kreikka 2003 jo oli johtajana EU:ssa, kun Kroatia haki jäsenyyttä. Siksi on suuri ilo istua nyt paikalla itse täysjäsenenä. Haluan onnitella teitä meristrategiastanne, joka oli tällainen horisontaalinen prioriteettikysymys kaudellanne. Samoin hyväksyitte Adrian ja Ionian meren strategian. Tämähän liittyy neljään jäsen, eri jäsenvaltioon, jotka ja edelleen siis haluan onnitella siitä, että veitte loppuun pankkiunionin ja saitte aikaan ohjeissanon Euroopan poliittiselle puolueelle. Näin voidaan vahvistaa eurooppalaisia voimia parlamentissa ja koko Euroopassa. Kiitos kollega Pinkovic. Kollega Mavridis on seuraava puhuja. Kollega Mavridis. Kollega Mavridis. <clears throat> Θέλω και, εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ. Minä haluaisin onnitella pääministeriä aikaansaannoksista. Tuloksia saatiin, vaikka vaikeuksia oli paljon. Totta kai virheitä on tapahtunut myös. Yhteen seikkaan haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota ja se liittyy Kaakkoisen meren alueeseen. Siellä on yhä enemmän uhkaa, joka kohdistuu turvallisuuteen merellä. Tämä liittyy energiapolitiikkaan, kaikkiin ongelmiin. Sillä lailla tämä koskee oikeastaan koko Euroopan unionia. Siksi olen sitä mieltä, että pienet jäsenvaltiot – jotka ovat EUn jäsenmaita, ansaitsevat EUn tukea, jotta voimme huolehtia oman maamme asemasta, oikeuksista, että voimme käyttää talousaluettamme meidän kansamme eteen ja Euroopan unionin etujen mukaisesti myös. Ja lopuksi haluaisin pitää todella hyvänä yhtä asiaa, Turkin tie Euroopan unioniin ei ole enää mahdollinen, jos ei kunnioiteta Euroopan unionin periaatteita. Kollega Teorakus. Kiitoksia puhemies. Pääministeri. Kreikan puheenjohtajakaudella kaudella Turkin ulkoministeri osallistui Turkin assosiaationeuvoston kokoukseen ja keskusteli ulkoministeri Venizelosin kanssa. Hän häitti hyvin pitkän nootin Kreikalle ja totesi, että Euroopan unionin ei enää ole olemassakaan, se on kliinisesti kuollut. Mitä solidarisuutta Euroopan unioni osoitti jäsenvaltiota kohtaan, joka katsotaan kliinisesti kuolleeksi sellaisen maan toimesta, joka itse pyrkii unin jäsenvaltioksi. Ja miten Kreikka puheenjohtajamaana reagoi tähän lausumaan? Turkki toimii vastoin kaikkia sääntöjä, kun se toimi passikysymyksessä sellaisella tavalla, että vain Kypron Turkin passilla pääsee Kyprokselle. Kiitos, kollega Denanu. Herr Kollege Denano? Kollega Denano. Okei, möchte nicht sprechen. Ei halua ilmeisesti käyttää puheenvuoroa. Kollega Galpelt. Kiitoksia puhemies pääministeri. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä ja puheenjohtajavaltiota tehdystä työstä. Näyttää siltä, että olette keskittyneet kilpailukykytalouden kasvuun, työpaikkojen luomiseen. Mielestäni tämä on aivan oikea tapa toimia ja tietenkin on äärimmäisen tärkeä tehtävä jatkossakin EUlle. Ja minusta tuntuu siltä, että te olette, saavut, olette saavuttaneet onnistumisia kaikilla alueilla olette tehneet noin neljä kuukautta lainsäädäntötyöntä ja voitte mielestäni olla ylpeitä siitä, mitä olette tässä ajassa saavuttaneet. Ehkä haluaisin ottaa esille yhden kaikkein tärkeimmistä tehtävistä, nimittäin nuorisotyöttömyyden. Meidän pitää pystyä tarttumaan tähän kysymykseen ja parantaa työpaikan saantimahdollisuuksia nuorille. Siksi nuorisotakujärjestelmä on erittäin tärkeä kysymys. Olen tyytyväinen neuvotteluista tässä asiassa. Sitten ottaisin sen vielä pankkiunionin, silläkin on suurta merkitystä ja meidän pitää jatkossakin viedä asiaa eteenpäin. On muutamia asioita, jotka ovat vielä avoinna, ikävä kyllä ette edistyneet näissä kysymyksissä niin paljon kuin olisitte voineet, esimerkiksi eh, yhtenäismarkkinakysymykset, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni olette toimineet erittäin tyydyttävällä tavalla ja siksi haluan onnitella teitä. Kiitoksia. Kiitos paljon kollega Kalpelt. Edustaja Denano halusi sittenkin käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Oui, je n'avais pas demandé la parole, mais... En ole pyytänyt puheenvuoroa, mutta koska kerran nyt mainitsitte minut niin ilomieli, minä sitten puhut kuitenkin. Ilmaistakseni ensinnäkin solidaarisuutta Kreikan kansaa kohtaan. Tunnen kreikkalaiset hyvin, olen viettänyt aikaa tuossa maassa. Voin sanoa, että kreikkalaiset ovat äärimmäisen rohkeita. He ovat käyneet lävitse erittäin vaikeita aikoja. Ja haluaisin kiittää heitä onnitella heitä heidän kyvystään pysyä mukana Euroopassa ja siitä, että on edelleenkin kiinnostuneita Euroopasta. Ja nyt on tärkeää, että Euroopan kansalaiset osoittavat solidarisuutta kaikkia eurooppalaisia kohtaan. Kiitos oikein paljon, kollega Denano. Kollega Jasma Wiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie premierze, chciałam... Kiitos paljon, puhemies. Pääministeri, Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Kreikan puheenjohtajakaudesta hyvin tehdystä työstä, erityisesti ajatellen kaikkein hankalinta asiakokonaisuutta koskien lähetettyjen työntekijöiden osalta. Tähän liittyy monia ongelmia, erityisesti vaalitaistelun takia Euroopan parlamenttiin. Mutta teidän edustajanne neuvotteluissa – tekivät hyvää työtä ja onnistuimme pitämään suljettuna tämän Pandoran lippaan, joten kiittäisin teitä jälleen ja toivoisin, että voisitte välittää nämä kiitokset neuvottelutiimille, niin joka toimi loistavasti, luotettavasti. Kiitos siitä jälleen kerran. Ja olen varma siitä, että tämä vastuullinen työ, jos se nähdään myös kansallisessa politiikassa, saa edistystä aikaan teidän maassanne. Näin toivon. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt kollega Kosta. Grazie presidente. E voglio Kiitoksia puhemies. Tiedän, että kreikkalaiset ovat toimineet suurissa, erittäin vaikeissa olosuhteissa ja toivon, että nyt pääsemme eri uuteen kauteen euron välimeripolitiikassa myös edelleen. Niiden lisäksi edistysaskeleiden lisäksi, jotka on nyt otettu. Ja uskon vielä, että se, mitä olette saavuttaneet, niin tätä kautta olemme pystyneet selvemmin näkemään että Eurooppa ei voi olla ilman aitoa välimeripolitiikkaa ja uusi maahanmuuttopolitiikka täytyy ottaa tässä huomioon. Siinä pitää olla tietoisempia oikeuksista ja pitää osoittaa suurimpaa solidaarisuutta. Viimeinen tiedonanto, joka tuli neuvostolta ja komissiolta koskien kulttuuria. Toivon, että tämä on sellainen kysymys. Olen vakuutunutkin siitä, että Italia kaudellaan tulee tarttumaan tähän asiaan. Puhun siitä, että käytettäisiin kulttuuriperintöämme, ympäristöperintöämme, maisemaperintöämme tärkeänä resurssina kehitykselle, kasvulle, ja saadaan aikaan uudenlaista kulttuurin perustavaa matkailua ja näin saadaan, saadaan taloudellista toimintaa, joka perustuu myös kulttuuriseen kestävyyteen, ei vain sosiaaliseen, ympäristölliseen ja rahoitukselliseen, raho, taloudelliseen kestävyyteen. Minä todellakin toivon, että tämä liittyy hiukan siihen, mitä Belgian edustaja sanoi 2010, ja tällaista puuttui Euroopan 2020-strategiasta. Toivottavasti tästä tulee uusi elementti, jota viedään eteenpäin jatkossa. Kiitos kollega Kosta, kollega Spiraki. Mikro. Mikrofon. Mikrofoni. Excuse me, I'm a very new one. Pyydän anteeksi, on täällä aivan uusi. Kiitoksia puhemies, pääministeri. Kreikka on puheenjohtajakaudella osoittanut, että se pystyy saamaan aikaan tulosta. Nyt, kun emme ole enää valoissa, me tarvitsemme tukea ja apua, koska Kreikan hallitus, jossa on mukana Nea Demokratia, nyt vie eteenpäin näitä uudistuksia. Yksi uudistuksista on se, että osittain sähköyhtiöt yksityistetään. Meidän täytyy ottaa käyttöön mahdollisesti joukko velkakirjalainoja, jotka ovat äh, tällaisia hankejoukkovelkakirjalainoja, jotta voidaan vähentää Kreikan alijäämää niiden sopimusten mukaisesti jotka aiemmin saatiin aikaan. Meidän täytyy painottaa myöskin sitä, että pankkien stressitestit tehdään kaikilla, kaikilla kohdalla samalla tavalla ja samoin sääntöjen valossa. Yes. Kiitos paljon kollega Spiraki. Seuraavana kollega Kristo Gonos. Με την πρακτική της η ελληνική προεδρία puhemies. Kreikan puheenjohtajakausi sen kautta, mitä sanot aikaan, on osoittanut, että se pystyy palvelemaan eurooppalaisen elitin toiveita ja politiikkaa. Te olette seuranneet tätä Euroopan tasolla ja myös Kreikan tasolla olette toimineet tällä tavalla, kun täytäntöön panneet Troikan käskyjä. Tämä politiikka ei epäonnistunut pelkästään Euroopan kohdalla, muun muassa pankkiunioni, jota, jonka väitätte saavuttaneenne, on pelkkää harhakuvaa ja näin se tulee vähentämään vain luottamusta pankkeihin euroalueella ja myös sen ulkopuolella, eikä suinkaan lisää luottamusta. Tätä kautta petytään myös Eurooppaan ja integraation. Tarvitsemme ihan uudenlaista Eurooppaa, kansalaisten Eurooppaa, ei pääomamarkkinoiden Eurooppaa, jota te näköjään palvelette. Kiitos. Kiitos. Menettelymän puhuja listaa. Vielä yksi puhuja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua yhdestä tärkeästä seikasta. Kreikka puheenjohtajan valtiona on saanut aikaan tärkeitä asioita pankkiunioni työntekijöiden, työnantajien suhteeseen on puututtu. Tämä oli tärkeää aikana, jolloin Kreikka eli vaikeita kausia. Kreikka on puheenjohtajavaltiona saanut aikaan monta tärkeää asiaa ja vielä yksi asia. Jos me eurooppalaiset haluamme jatkaa suuria uudistuksia, jotta saadaan aikaan toisenlainen Eurooppa, eurooppalaista integraatiota, niin – meidän täytyy vankasti kääntyä rasistisia liikkeitä vastaan. Kiitos kollega Stelianidis. Näin päättyi menettely ilman puhujalista. Komission jäsen Sefcovic saa puheenvuoron komission nimissä. Olkaa hyvä. Very much, Mr. President, honorable uh, Kiitos puhemies, kollegata, arvon pääministeri. Kun me vierailemme Kreikassa, puheenjohtajakautenne aluksi. Te painotte sitä, kuinka merkittävä puheenjohtajakausi on Euroopan kannalta, mutta myöskin teidän oman maanne kannalta. Te sanoitte sitä comeback puheenjohtajakaudeksi, paluuksi. Uskon, että tämä paluu comeback oli erittäin menestyksekässä, kun tarkastellaan rahoitusmarkkinoita, maan on päässyt sinne takaisin, kasvu on alkanut syntyä, rakenteellista ylijäämää on saatu teidän budjettinne ensimmäistä kertaa moneen moneen vuoteen, ja komission puolesta haluaisin todellakin painottaa niitä ponnisteluita, joita teitte. Joka ikinen tiimin jäsen käytti, joka ikisen käytettävissä olevan minuutin tehdäkseen työtä, jotta saataisiin ennen parlamentin valitaukoa tärkeitä lainsäädäntöaloitteita lyötyä lävitse, jotta Eurooppa voisi olla parempi ja vahvempi. En ole samaa mieltä kaikista kommenteista, jotka tänään kuulen. Kaikki nämä väitteet, jotka kohdistuvat puheenjohtajakauteen, eivät pidä paikkaansa. 90 alakohtaista neuvostoa on toiminut hyvin. Puheenjohtajamaa on siellä toiminut puheenjohtajana ja työryhmissäkin. Olen avannut, kuinka henkilökohtaisesti kreikkalaiset ovat ponnistelleet, mutta sitten loppujen lopuksi puheenjohtajakauden Lopuksi on saatu kaikkia tuloksia aikaan, mutta ei voida sanoa, että mitä tulosta olisi saataan aikaan. Haluaisin kiittää Dimitris Kurkulasia, teidän pysyvää edustajanne ja pääsihteerinne ja kaikkia asiantuntijoita, joiden kanssa me tehtiin tällaista yhteistyötä. Teidän tiimin oli erinomainen ja kollektiivisten Ponnistelujen kautta tulosta saatiin aikaan. Luku, lukuisat puhujat viittasivat siihen, kuinka tärkeä asia on pankkiunionin loppuun saattaminen. Sisämarkkinoiden toimintapidepaketti 1 ja 2, työntekijöiden lähtemistä koskeva direktiivi ja kaikki muut on nämä kokonaisvaltaiset paketit, joilla pyritään uudenaikaistamaan Euroopan hallintoa, e-government ja, e- ja muut sähköiset toiminnat ovat merkittäviä oikeus- ja sisäasiat ja kaikki sekä tähän liittyvät, kaikki historialliset askeet, joita on otettu myöskin laajentumisen suhteen ovat merkittäviä. Kaikki tämä saatiin aikaan teidän tiiminne ja hyvän yhteistyön ansiosta, yhteistyön ansiosta jota käytiin myöskin Euroopan parlamentin ja komission kesken. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teidän kollegoita erittäin hyvästä työtä yleistään neuvostossa silloin, kun valmisteltiin huippukokousta ja käsiteltiin horisontaalisia kysymyksiä. Ja kiitos myöskin siitä, että loppuun saatettiin tämä erittäin tärkeä asia, joka koski eurooppalaisia poliittisia puolia. Tämä erittäin tärkeä myöskin Euroopan parlamentin seuraavien vaalien kannalta. Teidän puheenjohtajakautenne tuli erittäin tärkeän jaksoon Kreikan kannalta ja myöskin Euroopan kannalta. Uskon, että nyt voimme todellakin todeta, että kuusi kuukautta teidän puheenjohtajakautenne alettua on havaittu, että Eurooppa nyt on vahvempi, turvallisempi ja vakaampi. Ja kiitän teitä siitä ja toivotan teidän mallenne ja teidän kansalaisenne kaikkea maista onnea ja menestystä, kun te pyritte palaamaan talouskasvun tielle. Kiitos paljon komission jäsen Sefkovic. Nyt pääministeri Samaras, olkaa hyvä. Well, I would like to thank, uh... Haluaisin kiittää arvoisia parlamentin jäseniä myönteisistä kommenteista, joita tehtiin Kreikan puheenjohtajakaudesta. Erityisesti puhuitte meriturvallisuusstrategiasta. Minun täytyykin sanoa, että siihen kuuluu myös merialueet ja kansainvälinen merioikeus ja sen noudattaminen. Haluaisin kiittää kollegoja myös siitä, että ottivat esille ratkaisuja, joita on löydetty euron alueen valuvikoihin, joita on alun perin ollut. Olen pahoillani siitä, että niin kuin täällä yksi kollega sanoi, korostettiin aivan erityisesti Kreikkaa eikä niinkään Eurooppaa. Jotkut vastakommentit ovat kyllä ansaittuja. 2010, kun Kreikan velkakriisi tuli esille, emussa. Ei ollut mitään välineitä tarttua tilanteeseen. Olimme täysin valmistautumattomia siihen. Ei ollut ESM, vakautusmekanismia e- eikä mitään muitakaan välineitä kriisinratkaisumekanismeja. Nyt olemme varmasti paremmin valmiita välttymään vastaavilta kriiseiltä ennen kuin ne tapahtuvatkaan, tai sitten toimimaan tilanteessa, jos näin todellakin pääsee tapahtumaan. Minun täytyy sanoa, että jos nyt pitäisi kirjoittaa uudestaan tämä tiekartta, miten tästä kriisistä ulos päästään, niin kaikki varmasti toimisivat eri tavalla. Ja minä kuuluin niihin, jotka arvostelivat poliittisten keinojen äh, sekoitusta aivan alusta lähtien, mutta pääministerinä heinäkuun 2012 jälkeen minun tehtäväni ei ollut arvostella näitä poliittisia toimia, vaan tai ryhtyä mihinkään akateemiseen harjoitukseen, vaan siitä, miten päästään vakauttamiseen, vaan minun tarkoituksena oli säästää. Me maailma oli tehnyt monia virheitä aikaisuudessa ja oli monia rakenteellisia virheitä. Ja me muutimme, mitä pystyttiin muuttamaan. Me täytän, mitä pystyttiin. Ja me onnistuimme saamaan sitten myös konkreettisia tuloksia. Se ei ollut helppoa, se ei ollut suinkaan tuskatonta. Me saavutimme, hyvät ystävät, suuri, suurimman historian julkisen talouden vakauttamisen lyhyemmässä ajassa kuin koskaan. 8 prosentilla korvasimme budjettivaihto BK, suhteessa BKT sen kahdessa vuodessa. Me vakautimme romahtavan talouden, me saimme aikaan perusylijäämän vuotta ennen ohjelmakauden loppumista. Me tulimme kansainväliselle markkinoille paljon aikaisemmin kuin kukaan olisi luullutkaan, vielä puoli vuottakin aikaisemmin. Ja huolimatta tiukosta säästötoimista me käänsimme työttömyystrendin, joka nyt on parantumassa. Me olemme lopettamassa kuuden vuoden lamaa ja olemme elpymässä. Ja ennusteet vakalle kasvulle ovat jo olemassa tuleviksi vuosiksi. Kyllä, Kreikka on kärsinyt hyvin paljon ja kyllä, ihmiset maassani kärsivät edelleen. Tämä on ensimmäinen kerta ja ensimmäinen asia, jonka jatkuvasti olen ottanut esiin, kun aina tapaan kansainvälisiä johtajia, näin, että asiat nyt kuitenkin paran, paranevat. Vain kahdessa vuossa olemme parantaneet tilannetta ja uskon, että muutaman vuoden kuluttua tämä on pelkkää pahaa unta ja huon, ikävä muisto. Mutta jos te haluatte vasta, vastakkaisen esimerkin Argentina erittäin rikas maa, joka 2002 teki vararikon. 12 vuotta jälkeen tällä hetkellä edelleenkin Argentiina rämpii kriisissä, on romahtamassa tämä tuo paljon enemmän kärsimystä eikä mitään toivoa. Tätä me emme halunneet tapahtuvan Kreikaksi ja me teimme nämä tarvittavat uhraukset ja toimimme kypsyydellä, jota Kreikan kansalaiset osoittivat ja hallituksen osoitti omaa päättäväisyyttään. Jotkut ihmiset eivät halunneet muuttaa yhtään mitään Kreikassa. Jotkut edelleenkin tekevät kaikkensa estääkseen muutoksia, estääkseen yksityistämishankkeita, pelo, haluavat pelottaa investoijat pois, haluavat pitää maan surkeassa tilanteessa. Nyt kun ihmiset yrittävät käyttää Kreikan kriisiä tekosyynä, jotta saataisiin meidät ulos euroalueesta, tai käytettäisiin näitä euroalueen valuvikoja, valuvikoja tekosyynä tuhota koko euro, me emme sallineet heidän tässä onnistua ja olemme erittäin ylpeitä, että näin kävi, koska asiat todellakin ovat parantumassa Kreikassa. Olemme pääsemässä ulos kaikkein pahimmasta kriisistä, joka meillä on ollut vuosikymmeniin, ja haluaisin vastata joillekin parlamentin jäsenille että minun ei tarvitse pyytää anteeksi ääriliikkeeltä tai keneltäkään populistiselta taholta. Minä olen palvellut vain maani etuja. Minä en joudu pyytämään anteeksi ihmisiltä, jotka eivät halunnut minkään muuttuvan, jotka yrittivät estää tarvittavat muutokset, niin kuin jo sanoin, ja yrittävät estää investointien tulon yksityistämisen, ja mielestäni ei kuulu maan arvokkuuteen, eikä minkään maan arvokkuuteen elää lainan rahalla. Ja me olemme lopettaneet tällaisen toiminnan, ja koska näin olemme tehneet, niin mielestäni palvelimme oman maani etua. Sitten aikaisemmin täällä kuultiin myös sanottavan jotakin, että Kreikka on demokratia ja demokratia demokratiassa vainotaan toimintaa, mutta ei uskomuksia. Golden Dawnia, äh, kultaista aamusradosta vainotaan oikeudessa rikoksista. Me otamme lain erittäin vakavissa. Ilman lakijärjestelmää mikään demokratia ei pysy jaloillaan. Kultainen aamansaarastus on johtunut oikeuteen, koska se on syyllistynyt rikoksiin. Ja Kreikka on kärsinyt tuhoisasta natsis, natsien mm, miehityksestä viime sodan aikana. Pahimmat, pahimpia tyranneja koskaan. Ja nämä ihmiset nyt ihailevat tätä natsiaikaa. Ja se on täysin mahdotonta hyväksyä. Minun täytyy toistaa, että kultaisen aamusarastuksen johtajia vainotaan sen takia, mitä he tekevät. Ei sen takia, mihin he uskovat. He, oikeus ajaa heitä takaa, ei hallitus. Ja näin pitääkin olla missä tahansa maailman demokratiassa. Haluaisin vielä lisätä jotakin, mitä kuulin, kun joku, joka ei oikein tuntenut GMO-kysymystä, puhui kuitenkin, että olemme tyytyväisiä, että ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot voivat yksi, yksipuolisesti kieltää GMO-muunnellut tuotteet, niin kuin kaksi kuukautta sitten päätettiin yleisten asian neuvostossa ja ympäristöasiain neuvostossa. Vielä lopuksi puhemies yksi asia. Mitä tula, tulee Ukrainan kriisiin? puheenjohtajavaltion läheisessä yhteistyössä ulkosuudenhallintoon ja komission on seurannut kahden suunnan ratkaisua poliittisia ratkaisuja ja tarvittaessa lisää sanktioita, jos tarvitaan. Ja vielä lopuksi sanoisin, että me olemme jatkuvassa yhteistyössä tulevan Italian puheenjohtajavaltion kanssa ajatellen jo seuraavaa kautta ja olen varma, että heidän kautensa tulee olemaan myös suuri menestys. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos paljon pääministeri. Tämä keskustelu on päättynyt. Keskeytän istunnon kello 13. Huolehditaan kvestareiden valinnasta.